Pan Przewodniczący! Hello. Good morning, colleagues. Hyvää huomenta, kollegat. Haluaisin julistaa tämän istunnon aloitetuksi. Ensimmäinen asia esityslistalla on herra Salvador Garriga Poledon mietintö eurooppalaisesta sijoittamista tulevaisuuteen, uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukyvystä kestävää osallistavaa Euroopan unionia varten. Ensimmäinen puhuja on esittelijä Karika Pojedo, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen Lewandowski, arvon kollegat. 23 vuotta meillä on ollut rahoitus kehyksiä